Eh, good afternoon, ladies and gentlemen. No niin, äh, hyvää iltapäivää, hyvät äh, naiset ja herrat. Äh, pyydän teitä käymään paikoillenne. Meidän tulisi aloittaa ihan yhdessä minuutissa. Eli hieman vielä tässä aikaa istahtaa mukavasti and... tuoleille ja päättää mielenkiintoiset keskustelut. Uh, <clears throat> let me welcome all of you, but... Haluan toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi, mutta ennen kaikkea uh, komission jäsen ja varapuheenjohtaja ehdokkaan, jonka salkkuna uh, on energiaunioni Alenka Bratusek. Alenka Bratusek on entinen Slovenian pääministeri ja meidän julkinen kuulemisemme järjestetään yhdessä ympäristö, kansan terveys- ja elintarviketurvallisuusvaliokunnan kanssa. Kollegani äh, Giovanni Lavia puheenjohtaja, samoin kuin äh, teollisuusvaliokunta, jonka puheenjohtaja minä olen. Ja tämä on eh, itse asiassa jo meidän toinen yhteinen valiokuntien välinen kuuleminen ja me yhdessä sitten johdamme tätä kuulemista. Toivotan tervetulleeksi kaikki, jotka ovat täällä salissa. Kahden Euroopan parlamentin valiokunnan jäsenet, mutta eh, myös kansalaisjärjestöjen, jäsenvaltioiden, yritysten eh, edustajat Tämä on siis julkinen kuuleminen ja tämä lähetetään internetin kautta Euroopan parlamentin sivulla. Joten kaikki eurooppalaiset sitä haluessaan voivat kuunnella ja heille myös tervetuloa. Itren valiokunta on yleisesti ottaen vastuussa EUn energiapolitiikasta ja sisämarkkinoiden toiminnasta, jonka kuuluu myös energiatehokkuuden edistäminen, energian säästäminen ja uusien energiamuotojen kehittäminen sekä energiaverkkojen verkkojen ja energiatehokkuuden yhdistämisestä, samoin kuin myös Euroopan laajuisista, Eurooppa, Euroopan laajuisista energiaverkostoista. Energia tulee varmasti olemaan esityslistan ihan yläpäässä, joten meille on hyvin tärkeää äh, nyt kuulla komission jäsenehdokasta, komission varanpuheenjohtajaehdokasta siitä, millä tavalla – hän aikoo hoitaa näitä lukuisia haasteita. Me tiedämme jo, että esimerkiksi kilpailu, ulkoasiat, teollisuus voisivat, ovat hyvin tärkeitä osia energiaunionin muodostamisessa. Kaikki kaikki Envin ja Itren kollegat olette saaneet asiakirjat etukäteen, eli Batusekin äh, CVn sekä hänen ilmoituksen taloudellisista sitoumuksista sekä jurivaliokunnan kirjeen, jossa on tarkistettu taustat. Samoin kuin olette saaneet myös Bratusekin kaikki vastaukset kysymyksiin kirjallisena. Vielä lopuksi, ennen kuin pyydän kollegani jatkamaan, parlamentti arvioi komission jäsenehdokkaita heidän yleisen pätevyytensä pohjalta, eurooppalaisen sitoumuksen pohjalta sekä henkilökohtaisen sitoutumattomuuden pohjalta samoin kuin arvioidaan tulevaa mahdollista salkkua ja kommunikointikykyä. Tämä on siis meidän tehtävämme. Olkaa hyvä. Grazie, kollega Busek. Anch'io vorrei. Kiitoksia, kollega Busek. Minäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission jäsenehdokkaan ja varapuheenjohtajaehdokkaan, joka vastaa energiaunionista Rova Bratusekin. Sen jälkeen, kun hänellä on ollut useita tehtäviä Slovenian hallituksissa, Alenka Bratusek aloitti poliittisen uransa 2011, kun hänet valittiin kansalliskokoukseen ja hän oli esimerkiksi äm, vastuussa jul, äh, talousvalvonnasta. Sitten hänestä tuli 27. Äh, helmikuuta 2013 äh, Slovenian pääministeri. Ja 2014 hän, äh, huhtikuussa hän vastasi myös terveysministerin tehtävistä. Äh, Euroopan komissiossa hänen tulisi johtaa ja koordinoida useiden komission jäsenten työtä, esimerkiksi komission jäsen, joka vastaa ilmasto- ja energiakysymyksistä ja komission jäsen, joka vastaa ympäristöstä ja kalastuksesta. Ja näiden komission jäsenten salkut ovat erityisen tärkeitä ympäristövaliokunnalle energiaunionin kysymyksissä. Varapuheenjohtajana tarkoituksena on saada aikaan vahva energiaunionin, jolla on tulevaisuuteen katsova ilmastopolitiikka ja varmistaa Euroopan unionin yhteinen kanta, kun neuvotellaan kolmansien maiden kanssa. Hän on myös vastuussa vihreän kasvun edistämisestä ja työpaikkojen luomisesta tällä saralla, niin että Euroopasta tulee maailman ensimmäinen manner uusiutuvan energian alueella. Siksi hänen salkkunsa on erittäin tärkeä ilmasto, e, erittäin tärkeä ympäristövaliokunnalle me haluamme alhaisen hiilen taloutta ja vihreää kasvua. Tässä haluaisin korostaa erityisesti, että tarvitaan vahvaa johtajuutta, EUn vahvaa johtajuutta kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa, esimerkiksi Pariisissa 2015. Ja lisäksi tarvitaan hyvät puitteet energia- ja ilmastopolitiikalle vuodelle 2030. Ja meidän on myös EUn hiilimarkkinat uudistettava ja päästökauppajärjestelmä. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron takaisin kollega Busekille. Hän aikoo nyt kertoa, miten tämä kuuleminen on järjestetty. Kiitokset, hyvä kollega. Kiitokset teidän alustavasta puheenvuorostanne. Haluaisin sanoa, että tämän kuulemisen aluksi komission jäsenehdokas pitää alkupuheenvuoron. Ja ITRE-valiokunnassa meillä on aikaisemmin ollut 15 minuuttia, kun ENVI-valiokunnassa se on 10 minuuttia ollut. Joten me sovimme puheenjohtajien kesken, että me ehdotamme alkupuheenvuoron pituudeksi 12 minuuttia, joka on hieman ITREn tapojen ja ENVin tapojen kultainen keskitie. Ja komission jäsen ehdokkaalle kerrottiin meidän päätöksestämme, joten hän on valmistautunut 12 minuutin puheeseen. Ja se on varmasti ihan riittävä alkuun. Sen jälkeen hänellä on, on vielä viisi minuuttia loppupuheenvuoroa varten kokouksen päätyttyä. Me otamme 45 kysymystä, kuten yleensä kolme minuuttia per jokainen, eli minuutti kysymykseen ja kaksi minuuttia vastaukseen. Kaikki kollegat ja komission jäsen ehdokas haluaisin painottaa, että oletan kaikkien kunnioittavan puheaikoja. Me annamme viiden sekunnin toleranssin jäsenille ja kymmenen sekuntia komission jäsenehdokkaalle, jonka jälkeen mikrofoni suljetaan kylmästi. Yleensä me emme ole näin epäkohteliaita, mutta siis meillä on nämä valtuudet muistakaa se. Ja te näet, saatte varoituksen 10 sekuntia aina ennen puheenvuoron loppua, eli te näette kaksi tähteä tuossa monitorissa aina 10 sekuntia ennen puheenvuoron loppumista. Ensimmäinen kysymyskierros on poliittisten ryhmien edustajille. Tulkkaus on 23 kielellä, joten voitte puhua omaa äidinkieltänne. Ja keskustelu. Muistakaa, älkää puhuko liian nopeasti, jo, koska me tarvitsemme tulkkausta. Ja se on, siihen on kyet, tulkien on kyettävä siihen. Tätä keskustelua voidaan seurata livenä mutta se, voidaan, se myös nauhoitetaan. Nyt käynnistämme kuulemisen kaikkien näiden teknisten asioiden jälkeen. Eli olkaa hyvä, komission jäsen ehdokas. Olkaa hyvä. Thank you.